hänen mandatinsa vahvistettaisiin. Tämä alkaisi 11. helmikuuta 2015 lähtien, joten pyydän teiltä tähän suostumusta. Kukaan ei halua kommentoida, joten tämä valtuutus on hyväksytty. Keskeytämme kello 15 saakka.